Kiitokset teille. Keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Äänestys järjestetään huomenna kello 11.30. Seuraavaksi meillä on esityslistallamme herra Mankan mietintö vuoden 2010 talousarviota koskevien Euroopan parlamentin ennakkoarvioiden muuttamisesta. Annan puheenvuoron ensin esittelijämme, esittelijällemme herra Mankalle. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Vážená pani predsednička, pán komisár. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Kaikki me tiedämme oikein hyvin, että vain yhdessä ponnistellen Euroopan unionin tasolla voimme vastata tämän vuosituhannen suurimpiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen tai raaka-aineiden puutteisiin hintojen nousuun, talouden globalisaation ja turvallisuusuhkiin. Jotta nyt todellakin voitaisiin puuttua näihin haasteisiin ja ongelmiin, Euroopalla täytyy olla kattavia ja tehokkaita välineitä. Näitä on meillä käytössämme Lissabonin sopimuksen myötä. Viime joulukuussa me hyväksyimme toimielinten talousarvion vuodelle 2010. Ja koska Lissabonin sopimus on nyt astunut voimaan, talousarviotyömme ei ole vielä päättynyt, vaan se jatkuu huhtikuuhun asti. Olemme nyt ensimmäisessä vaiheessa Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanossa. Ja Euroopan unionissa heti alusta lähtien me tarvitsemme asianmukaista tutkimusta niin, että voimme panna uutta politiikkaa täytäntöön. Lissabonin sopimuksella tulee olemaan niin suora kuin välillinenkin vaikutus Euroopan parlamentin ja muiden toimielinten toimintaan. Mitä Euroopan parlamenttiin tulee, Lissabonin sopimus tuo mukanaan yhteispäätösmenettelyn käytön laajentamisen. Yhteispäätösmenettelyä sovelletaan 95 prosentista, prosentissa lainsäädännössä, esimerkiksi maataloudessa, kalastuksessa, tutkimuksessa, rahastossa ja niin edelleen. Ja tämä tulee myös vahvistamaan määräenemmistöpäätösten käyttämistä neuvostossa. Tämä puolestaan johtaa lainsäädäntömenettelyn kasvuun Euroopan unionissa ja Euroopan parlamentilla on enemmän toimivaltuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentin hallintaa täytyy vahvistaa. Euroopan parlamentin puhemiehistön ehdottomassa talousarviossa tavoitellaan sitä, että Euroopan parlamentti voi toteuttaa Lissabonin sopimuksen sille antavat uudet tehtävät. Haluaisin muistuttaa teille kaikille, että vuonna 1988 Euroopan parlamentti asetti oman kattonsa hallinnollisille mm, kuluille, joka oli siis 20 prosenttia vuonna 2006, kun neuvoteltiin monivuotisista rahoituskehyksistä 2007-2013. Euroopan parlamentti hyväksyi 20 prosentin tason maksimiksi hallinnollisille kuluille. Vuodesta 2006 lähtien Euroopan parlamentin kuulut, menot ovat kasvaneet. Kiitos esimerkiksi jäsenten ohjesäännön, vaikka tässä nyt onkin muilla aloilla saatu myös merkittäviä säästöjä vaikka nyt onkin näitä eri uusia menoeroja, jäsenten työohjesääntö ja niin edelleen, näitähän ei ole laskettu mukaan tähän 20 prosentin rajaan. Budjettivaliokunta korosti sitä, että Euroopan parlamentin talousarvion ei pitäisi ylittää tuota asetettua kattoa, ja me onnistuimme tässä kun me harkitselemme vuoden 2001 talousarviota, meidän täytyy hyvin huolella pohtia asioita, jos me haluamme myös varmistaa budjetin kestävyyden tulevaisuudessa. Kestävää talousarviota voidaan luoda jo vain, jos se tehdään todellisten tarpeiden pohjalta eikä erilaisten indikaattoreiden mukaan. Sitten poliittiset ryhmät. Ensin EPPD, EPP-ryhmä, edustaja Fernandes, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Tämä lisätalousarvio juontaa juurensa siihen, että Lissabonin sopimus on astanut voimaan. Euroopan parlamentti sai uusia toimivaltuuksia, uusia vastuita ja se tarvitsee asianmukaiset varat niin, että se voi vastata näihin uusiin haasteisiin. Euroopan kansalaiset vaativat hyvää lainsäädäntöä Euroopan parlamentilta ja tämän vuoksi Euroopan parlamentin jäsenillä, valiokunnilla ja poliittisilla ryhmillä täytyy olla riittävät voimavarat käytössään talousarvioon liittyvät oikeudelliset määräykset ja talousarvio tarvion, arvion kurinalaisuus ovat mukana tässä lisätalousarviossa. Tässä tarvitaan budjettikuria ja säästötoimia ja näiden täytyy olla kaikessa mukana. Myös kansalaiset odottavat tätä. Myös tämän talousarvion osalta. Tämän vuoksi me vielä uudelleen vahvistamme sen, miten tärkeää on luoda nolla talousarvio, joka on tiukempi ja avoimempi. Ja me vaadimme myös kiireellisesti tietoja todellisista Euroopan parlamentin kiinteisistä, kiinteistä kuluista. Haluamme myös pitkän aikavälin suunnittelua kiinteistöpolitiikassamme niin, että voidaan varmistaa myös talousarvion kestävyys. Olemme myös sitä mieltä, että kiinteistö, kiinteistöille varattuja varoja on neljällä miljoonalla leikattu ja näin ollen Euroopan parlamentin hallinnollinen talousarvio edustaa 19,99 prosenttia tässä kohdassa viisi, joka hyväksyttiin siis tämän asian osalta. Olemme varmoja siitä, että nämä toimet antavat oman panoksensa sille, että me voimme vastata Euroopan kansalaisten odotuksiin ja toiveisiin. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi sosiaalidemokraattien nimissä neljä puoli minuuttia edustaja Färm. Ordförande kolleger, Puhemies, hyvät kollegat, tämä ehdotus on hyvin käytännönläheinen, jonka avulla pyritään muokkaamaan parlamentin toimintaa, jotta se voi seurata Lissabonin so- sopimusta. Mutta kohdalla on hyvin periaatteellinen vaikutus, eli se 20 vuotta vanha päätös siitä, että meidän täytyy hoitaa 20 prosenttia hallinnollisesta budjetista. Tämä kuitenkin ylittää marginaalisesti teknisten muutosten seurauksena tuon rajan. 20 prosentin säännöstä aloitettu keskustelu ja tämän päiväinen päätös, jos se pannaan täytäntöön, niin tuo raja ylitetään, jos me nyt ryhdy voimakkaisiin säästötoimenpiteisiin. Meidän täytyy keskustella 20 prosentin säännön muuttamisesta, koska parlamentin rooli on muuttunut enemmän kuin toisten toimielinten. Mutta periaatetta ei kuitenkaan, siitä ei pidä luopua ilman pohdintaa. Pitää ottaa huomioon kaksi eri näkökohtaa. Ensinnäkin meidän täytyy kiinnittää huomioon siihen, että monet jäsenvaltiot kärsivät henkilökuntaleikkauksista ja palkkaleikkauksista. Me emme voi jatkaa sillä, eh, eh, niin, että vain laajennamme EUn hallintoa. Toiseksi meidän täytyy tarkastella sitä, että miten tätä hallintobudjettia käyttää yhdessä muiden instituutioiden kanssa. 88 vuonna jo sopi, sovimme siitä, että jos me luovumme 20 prosentin säännöstä, niin se tapahtuu vasta vuoropuhelun jälkeen, joka käydään neuvoston kanssa. Varsinkin meidän täytyy pohtia niitä vaikeita neuvotteluita, joita meillä on edessämme budjetista, ulkoisista niin edelleen neuvoston kanssa. Minä äänestän tämän esityksen puolesta, mutta samalla osoitan varoittavaa sormia tulevaisuutta kohtaan. Herra Alvaro ei näyttäisi olevan täällä, joten seuraavaksi edustaja Vertman puolitoista minuuttia. Kiitos arvoisat kollegat. Lissabonin sopimus äh, vahvistaa EUta, se vahvistaa kansalaisten asemaa ja Lissabonin sopimus vahvistaa myös Euroopan parlamenttia. Euroopan parlamentin aseman parantumisen kautta meillä on myös enemmän lainsäädännöllisiä velvoitteita. Tämä koskee kaikkia jäseniä sitä, että heidän täytyy parhaan tahtonsa mukaan toimia. Tässä yhteydessä äh, haluaisin viitata lainsäädännölliseen osaamiseen. Minä sanon kyllä tälle budjetille tietyllä ehdolla koska kriisi, taloudellinen kriisi koko ajan on tiukentunut, niin meidän täytyy käyttää varojamme suurella varovaisuudella ja tarkkaavaisuudella. Me parlamentaarikot, meidän täytyy myös tehdä oma lainsäädännön työmme parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja silloin me tarvitsemme siihen mahdollisuudet. Kiitoksia. Sitten yksittäiset puheenvuorot. Ensin herra Garriga Pojedo, kaksi minuuttia. Gracias. Eh. Kiitokset teille, rouva puhemies. Pyydän, että tämän parlamentin jäsenet luottavat nyt talousarviovaliokunnan jäseniin. Mehän äänestämme merkittävästä lisätalousarviosta Euroopan parlamentille mukaan lukien parlamentin jäsenten avustus, avustajien määrärahat. Meillä on täällä nyt neljä tai viisi talousarvion, talousarvion valiokunnan jäsentä paikalla. Koska täällä nyt on kaksi koordinaattoria sosiaalidemokraattien ja EPPn puolelta, niin varmasti tämä osoittaa sen, että me olemme täysin yhtä mieltä tästä talousarvion lisäyksestä. Tämä ei millään tavalla meidän mielestämme riko omia sääntöjä, jotka me itse olemme budjettikurin osalta asettaneet. Euroopan parlamentti on hyvin erityinen toimielin. Kuten kollega Färm tai minä itse Espanjassa tiedän, tiedämme kyllä, että jos me jatkuvasti alueitamme ja parlamentin jäsentemme määrää lisäisimme, niin minkä tahansa jäsenvaltion täytyisi jo lisätä oman parlamenttinsa talousarviovaroja. Näinhän tapahtuu myös Euroopan parlamentin osalta ja tämän vuoksi meidän täytyy puoltaa tätä lisätalousarviota. On aivan totta, että tulevina vuosina meidän täytyy varmistaa, varmistaa se, että nämä kulut ovat kestävällä pohjalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy hyvin vakavasti puhua kiinteistöpolitiikasta, tulevasta henkilöstöpolitiikasta, toimistojen varustelusta ja niin edelleen. Kaikki tämä liittyy talousarvion kestävyyteen ja varojen käytön tehokkuuteen. Parlamentin puhemiehistössä on ollut talousarvion osalta hieman ristiriitaisia sointuja Puhemiehistöhän tietysti puoltaa parlamentin jäsenten toimintaa, muita mahdollisuuksia talousarviovaliokunta taas varojen tiukkaa käyttöä, mutta kyllä varmasti tässä on ollut hyvää yhteistyötä ja me voimme tukea tätä ehdotusta. yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Puhun SD-ryhmän nimissä. Varmaankin useat jäsenet tällä ymmärtävät, että tarvitsemme lisää voimavaroja Lissabonin sopimuksen jälkeen, mutta kuitenkin meillä on kysymyksiä, jotka koskevat ajoitusta ja näiden ehdotusten rahoitusta. Kollegat ovat tämä ottaneetkin jo esille. On myös muita kysymyksiä, esimerkiksi se, että jos meillä on lisää henkilökohtaresursseja, niin mille se perustuu? Onko se ihan vain tyhjästä nyhjäisty luku vai onko meidän sillä jotain perusteita? Millä tavalla myös sihteeristön lisähenkilökunta, mistä se otetaan? Meidän pitäisi saada siitäkin tietoa. Jos hyväksymme tämän 1500 euron lisäavustuksen per kuukausi, niin pitäisi katsoa myös lisäkuluja Äh, jota aiheutuu lisätoimistotiloista, niin näistä kaikista pitäisi saada yhteissumma. Tämä on vaikea päätös, hyvä puhemies, huomenna jäsenille. On aina vaikea päättää asioista silloin, kun pyytää itselleen voimavaroja. Jos olisimme saaneet kaiken tiedon aiemmin, niin jäsenten olisi varmaankin ollut huomenna sitten helpompi tehdä tämä päätös. Please. Edustaja Gerbrandi, yksi minuutti. Puhemies, kiitos. Kun ajattelee, miten eh, myöhäistä nyt, niin tuntuu siltä, että meidän oma budjettimme ei kestä päivänvaloa. Luonnollisesti Lissabonin sopimus antaa meille enemmän tehtäviä, toimivaltuuksia ja työtä, mutta tarkoittaako tämä myös sitä, että meillä täytyy olla eh, lisää henkilökuntaa ryhmiin, valiokuntiin ja yksittäisille jäsenille? Minä epäilen tätä. Jos me haluamme työskennellä tehokkaammin ja poliittisemmin, kykenemme toimimaan nykyisen budjetin puitteissa. Ja vaikuttaa siltä, että tässä on enemmän askelia. Ei tämä jää yhteen vuoteen. Ensi vuonna tämä toistuu uudelleen ja minun ryhmäni ei todellakaan kannata sitä. Mikäli me nyt suostumme Lissabonin perusteella tähän korotukseen, voimme käyttää tätä vain kerran, joten meidän mielestämme tämä on ainutlaatuinen, kertalaatuinen korotus Kiitos. Thank Kiitoksia sitten kaksi minuuttia, herra Marinescu. Mulțumesc, doamna președinte. Excelența legislativă este... Kiitokset, hyvä puhemies. Lainsäädännön hyvyys on tärkeä asia täällä ja meidän täytyy tarjota parlamentin jäsenille ja valiokunnille tarpeelliset voimavarat, jotta se saavutetaan. Lissabonin sopimus aiheutti lisää vaatimuksia talousarviolle ja tämä on nyt otettu mukaan Euroopan parlamentin talousarvioon. Mietinnössä korostetaan Euroopan parlamentin laajentunutta lainsäädäntöroolia ja tätä, tähän liittyvää taloudellisten resurssien lisätarvetta. Me tarvitsemme konkreettisia toimia, joilla voidaan varmistaa talousarvion vakaus ja kestävyys. Me haluamme hyvää talousarviopolitiikkaa ja pitkän aikavälin politiikkaa kiinteistöjen osalta Euroopan parlamentissa. Mielestäni meidän pitäisi pitää kiinni alkuperäisestä monivuotisesta ohjelmoinnista. Meidän pitäisi myös pitää kiinni talousarviokurista. Meidän täytyisi pitäytyä perinteisessä 20 prosentin katossa ja olen hyvin iloinen siitä, että tätä kattoarvoa ei tässäkään ole ylitetty. Meidän täytyy varmistaa myös tulevien vuosien osalta talousarvion kestävyys. On erittäin tärkeää, että meidän talousarviopolitiikkamme perustuu kurinalaisuuteen. Avoimuutta täytyy saada lisää, samoin selviä tietoja Euroopan parlamentin kokonaiskustannuksista. Ja seuraavaksi meillä on puheenvuorot ilman puhujalistaa. Tässä on yksi puhuja tähän mennessä ilmoittautunut. Herra Ryvi. Herzlichen Dank, äh, Frau Präsidentin. Kiitos, puhemies. Haluaisin sanoa tässä ihan lopuksi, että että oikeastaan Euroopan parlamentti on toiminut tässä hyvin vastuullisesti. Ja haluaisin kiittää puhemiehistöä erityisesti siitä, että on löydetty mahdollisuus eh, pitää kiinni tästä 20 prosentista, koska se on meille kaikille hyvin tärkeää, varsinkin nyt talouskriisin aikana. Meidän tulee käyttää veronmaksajien rahoja mahdollisimman huolellisesti, mutta kuitenkin toimia eh, eh, hyvällä tavalla. Meidän ei pitäisi äh, tässäkään vain pysähtyä äh, siihen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä parlamentti, äh, tämä parlamentin tulisi olla yksi kaikkein moderneimpia parlamentteja, niin että voimme työskennellä kansalaistemme puolesta. Thank you. I now turn back to our rapporteur, Mr. Manka. Kiitoksia. Sitten vielä kaksi minuuttia esittelijämme herra Manka. Kiitoksia puhemies. Tässä vaiheessa haluaisin ilmaista kiitokseni teille kaikille teidän puheenvuoroistanne ja panostuksestanne, kun olemme pyrkineet löytämään ratkaisun tähän asiaan. Muistuttaisin, että vuoden 2010 budjettiin sisällytimme joitakin systeemisiä järjestelyitä, joiden avulla vähennettiin näihin kattoihin kohdistuvia paineita. Viime lokakuussa sovittelussa sovimme siitä, että Euroopan parlamenttiin kohdistetaan järjestelytarkastus. Ajatuksena on tarkastaa, että käytetäänkö meidän varojamme parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä löydöt sitten kohdistuvat tehokkuuden lisäämiseen. Voidaan pohtia sitä, millä tavalla voidaan paremmin käyttää tulkkauspalveluita tai etätyöskentelyä tarkastellaan myös sitä, millä tavalla olemassa olevaa kapasiteettia voidaan hyödyntää ei pelkästään kielipalveluissa, vaan myös vuokrapalveluissa, kopioiden tekemisessä ja niin edelleen. Olen varma siitä, että saamme aikaiseksi säästöjä keskipitkän aikavälin strategian avulla, jonka parlamentin hallinto esittää. Kiitoksia kovasti vielä kerran yhteistyöstänne ja siitä, että halusitte kantaa vastuun kanssani. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja äänestys järjestetään huomenna torstaina kello 11.30. Istunto jatkuu huomenna torstaina 25. helmikuuta kello 9. kello 13. Esityslista on julkaistu ja se on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivuilla. Haluaisin kiittää teitä kaikkia.